lausuma, joka koskee Turkin parlamentin päätöstä poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä. Aivan alusta aluksi kerrottakoon teille, että olemme keränneet, keränneet tässä päivän aikana ö, viivettä ja meillä on pitkä puhujalista ja useimmilla on nyt aikaa yksi minuutti puhua. Pyytäisin teitä kaikkia pitämään kiinni tuosta puheajasta, koska aion pitää kiinni sitä itsekin niin tiukasti kuin mahdollista. Joten haluaisin nyt antaa puheenvuoron komission edustaja Haanille. Hän saa avata tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, uh, honorable members. Um, Kiitos puhemies, arvoisat edustajat. Ensin haluaisin esittää osannottoni Turkin terroriskussa kuolleiden omaisille. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen tuesta, mitä Turkki-kysymyksiin tulee nytön päätöslauselmaan, joka hyväksyttiin huhtikuussa. Euroopan unioni on esittänyt tahtonsa, että se haluaa tehdä yhteistyötä Turkin kanssa ja se haluaa pitää kiinni periaatteista ja kriteereistä. Meidän täytyy itse pitää ö, kiinni ennen kaikkea energiavuoropuhelu, turvallisuus, talous, kauppa – toki myös taloudellinen tuki, puhun mm, pakolaiskysymyksistä. Me olemme tehneet osamme 240 miljoonaa sovittu, 100 miljoonaa on jo maksettu. Tätä kautta saamme poistettua paineita ja me olemme ottaneet tässä myös kysymyksiä huomioon, jotka on tiedetty jo vuodesta 2013. Tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu. Tämä pohjautuu yhteisiin intresseihin ja avoimeen vuoropuheluun, ja sitä täytyy tarkastella laajemmassa yhteydessä. Ennen kaikkea Syyria täytyy pitää mielessä. Turkki on kumppani, kun puhutaan maahanmuutosta. Turkki on tehnyt paljon auttaakseen pakolaisia, antanut heille suojaa ja ruokaa, mutta saman aikaan, hyvät edustajat, tämä ei ole avoin valtakirja. On vakavia kehityksiä, joka jotka koskevat perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Olemme olleet selkeitä näiden asioiden suhteen suhteen komission raportissa ja te myös päätöslausumissanne. Komissio on huolissaan Turkin parlamentin päätöksestä, että se poistaa monien edustajien immuniteetin. Varapuheenjohtaja Mogherini ja minä teimme selväksi 20. päivä toukokuuta, että koskemattomuuden täytyy koskea kaikkia syrjimättömyysperiaatteen näkökulmasta. Tämä on komission kanta. Päätökset, jotka poistavat koskemattomuuden, niitä täytyy tarkastella avointen kriteeriin pohjalta eikä poliittisesta näkökulmasta. Komissio on painottanut yhä uudestaan, että koskemattomuuden poiston täytyy liittyä erityiskriteereitä, niin kuin varmaan kaikissa parlamenteissa Euroopan unionissa. Me olemme järjestelmällisesti myös painottaneet ongelmallista tulkintaa mitä perustuslakiin tulee. Tämä on uhka ilmaisun vapaudelle Turkissa. Ja rikokset, joihin edustajat, jota edustajat tekevät, johtavat siihen, että heillä täytyy olla oikeus oikeudenmukaiseen käsittelyn tuomioistuimessa. Poliittisten ja oikeudellisten viranomaisten täytyy taata, että tästä oikeudesta pidetään kiinni. Tämän täytyy olla mahdollista, jotta vakaus maassa säilyy. Oikeusvaltioperiaate on erittäin tärkeä ja siksi komissio tulee seuraamaan tätä kysymystä erittäin tarkasti. Ja otamme esille nämä tärkeät kysymykset esille korkean tason tapaamisessa Turkin kanssa, jotta Turkki voisi taas ryhtyä uudistuksiin Euroopan standardeen mukaisesti. Komissio työstää tällä hetkellä asiakirjoja, jotka liittyvät lukuihin 23 ja 24. Tässä täytyy toki ottaa olemassa olevat säännöt huomioon. Kun me määrittelemme tavoitteita, muun muassa perusoikeuksiin liittyen, niin tämä on varmasti paras tapa vakuuttaa Turkki siitä, että sen tulisi jatkaa työtänsä, jotta se voi lähentyä Euroopan unioniin. Siksi minä olen erittäin tyytyväinen Euroopan parlamentin tukeen. Kiitos. Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin nyt pyytää pyytää edustaja Pereira puhumaan yhden minuutin. Kiitos puheenjohtaja, kun poistetaan koskemattomuus joltakin kansanedustajalta. Jokainen edustajan kamari tekee näin ja nehän olemme tehneet näin myös Strasbourgissa, mutta kun sitä yritetään viedä pois 138 edustajalta on aika tavanomaisesta poikkeavaa. Se on sitäkin eh, poikkeuksellisempaa, koska suurin osa näistä edustajista tulee kurdi puolueista, jotka ovat ankarassa oppositiossa parlamentissa. Ei tässä ole kyse vain siitä, että on kollektiivinen päätös, vaan miten se vaikuttaa Turkin kansalaisten edustuksellisuuteen. Tämä on erittäin tärkeää, kun me ajattelemme meidän kumppanuutta Turkin kanssa, viisumipolitiikka, maahanmuutto, neuvottelut, mutta me uskomme, että tämä on nyt tässä on nyt kyse Turkista. Turkin pitää noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Sen täytyy pitää sanansa ja sen täytyy myös noudattaa kaikkea sitä, mistä on yhteisesti sovittu. Kati Piri, kolme minuuttia. Ja sitten Kati Piri, kolme minuuttia. Thank you, Chair. This morning the funeral... Puhen, puhemies, tänä aamuna pidettiin Istanbulin terroristi-iskuissa kuolleiden poliisien hautajaiset. Ja tuomitsen vahvasti nämä, nämä iskut ja ilmaisen survalitteluni perheille. Ei voida mitenkään perustella näitä hyökkäyksiä, mutta täytyy toimia niin, että löydetään oikea, oikeu, oikeudenmukainen äh, ratkaisu kurdikysymykseen. Se on sekä Turkin että Lounais-Turkissa asuvien turki- henkilöiden etujen mukaista. Se, että neljäs osa parlamentin jäsenten parlamentaarinen koskemus, koskemattomuus on poistettu, on hirvittävä asia. Se, että otetaan poliittinen edustus pois kyseisessä Turkin osassa asuvien, asuvilta, on sellaista, jota ei voida hyväksyä. Me ymmärrämme, että Turkissa on valtava terrorismiuhka, mutta tämä on täysin kaikkien preno, eh, demokraattisten periaatteisten, periaatteiden vastaista, että tukitaan suu poliittisilta vastustajilta. Edes demokraattisesti valitussa parlamentissa ei voi olla sellaista toimintaa. Virheitä on tehty kaikilla puolin ja monet, jotka näkivät näkivät näitä parlamentin edustajia hautajaisissa puolilta ja toisin. Ja kuitenkaan tulitauot eivät saaneet aikaiseksi mitään. No, nämä syyt ovat ymmärrettäviä, mutta ainoa tapa päästä näistä ekolinnoista eroon on katsoa eteenpäin. Parlamentin, parlamentin mm, maapakon laittaminen ei ratkaise mitään, eikä myöskään minkälaiset mili- sotilaalliset interventiot. Kun tulevina viikkoina nähdään oikeuskäsittelyjä, joissa demokraattisesti valitut parlamentin jäsenet katoavat kaltereiden taakse, tulee olemaan välttämätöntä välttämättä sellainen asia, joka vaarantaa viisumivapaus, vapaan matkustamisen turkilaisten kohdalla. Akateemikot ja parlamentin jäsenet joutuvat sensuroimaan puhumistaan. EU, EUn pitäisi olla valmis aloittamaan nopeasti rauhanprosessi, neuvottelut, mutta tämä prosessi täytyy alkaa Turkista. Parlamentti olisi se oikea paikka, loginen paikka aloittaa tämä prosessi. Ja sen takia haluaisin kehottaa kaikkia poliittisia puolueita yhdistymään ja ilmaisemaan selkeästi kantansa terrorismia vastaan, jotta tämä verenvuodatus voitaisiin lopettaa kaikkien turkilaisten edun nimissä. Domnul Marias, Ja sitten edu, edustaja Marias, yksi minuutti. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Turkin poliittinen hallintojärjestelmä tulee yhä totalitaarisemmaksi, koska se on päättänyt poistaa parlamentaarisen koskettamuuden 138 jäseneltä. Toisin sanoen, se tarkoittaa sitä, että he ovat esittäneet joitakin kansalaisten mielipiteitä, jotka on häirinnyt. Saman aikaan on pidetty Istanbulissa islamilaisen muistomerkin äärellä muistotilaisuus, se taas loukkaa kristillisten tuntoja. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin osoittaa kirjan Rova Mogherinille ja pyytää häntä puuttumaan asioiden kulkuun, jotta todella saataisiin loppumaan tämä loukkaus kristittyä vastaan Pyhän Sofian kirkon edessä, jossa muistella, jossa koko ajan tehdään, harjoitetaan islamilaisia muistotilaisuutta. Tämä on provokatiivista toimintaa. Nyt meidän on koittanut hetki, EUn e täytyy todellakin toimia tehokkaasti. Amstorf, kaksi minuuttia 30 sekuntia. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Kommissar. Äh, Kiitos herra puhemies, komission jäsen. Me olemme kaikki parlamentaarikkoja täällä ja toki on tilanteita, joissa koskemattomuus täytyy poistaa. Mutta se mielikuva, että täällä parlamentissa yli sadan kollegan koskemattomuus, koskemattomuus poistettaisiin, niin tämä mielikuva on, on aivan absurdi. Ei mikään parlamentti toimi näin. On enemmän kuin yllättävää, että Turkin kansalliskokous on tällaisen päätöksen tehnyt. Tästä syystä tutkin vielä Kööpenhaminan kriteereitä. Turkihan haluaa EUn täysjäseneksi. Ensimmäinen Kööpenhaminan kriteeri Euroleksin mukaan on elinten vakaus, oikeus, valtioperiaate, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojelu. Jos parlamentti ei pysty itseään enää edustamaan demokraattisesti, niin silloin ei voida puhua enää vakaudesta. Se, että vähemmistöjä tulisi suojella, sitäkään ei tapahdu, koska nämä toimethan kohdistuvat kurdivähemmistöön. No, mitä parlamentaarisen demokratiaan tulee, jos henkilö on valittu, niin hänen täytyy pystyä hoitamaan tehtävänsä ilman pelottelua, ilman tällaisia toimia. Mitä muihin instituutioihin tulee, niin esimerkiksi mitä tuomareihin ja asiananoihin tulee, niin kaikki verot ovat täysin politisoituja. Ei ole kysymys enää riippumattomuudesta. Sitten lehdistö, Doan ryhmä, Muun muassa jos katsotaan ammattiliittoja, kun he halusivat toukokuun ensimmäisenä pitää mielenosoituksen, missä on kokoontumisvapaus. Monia ryhmittymiä uhataan ja nyt uhataan kurdeja, toimitaan massiivisesti kurdivähemmistöjä vastaan ja täytyy esittää yksi kysymys. Paraneeko turvallisuustilanne maassa? Ei, aivan päinvastoin. Ja siksi tästä ei ole hyötyä kenellekään. Se on turhauttavaa Turkin kansalaisten näkökulmasta. Donna Zimmer, tre minute. Ja sitten Zimmer, kolme minuuttia. President. Puhemies, arvoisat kollegat. Tasan vuosi sitten HDP juhli vaalivoittoa 7. heinäkuuta. Ja silloin Erdogan juuri allekirjoitti sopimuksen siitä, että jäsenten koskemattomuus poistetaan. Tämä ei ole mikään muodollinen toimi presidentin taholta, vaan tämä on aivan tietoinen askel kohti autokraattista järjestelmää. AKP dominoi parlamentissa, se käyttää valtaansa väärin ja se ah, haittaa Durkin demokratiaa, mutta se vaikuttaa myös siihen, miten jäsenet voivat hoitaa tehtäviensä. Me olemme aivan järkyttyneitä, että 2000-luvulla Euroopassa on mahdollista tällä tavalla levittää pelon ilmapiiriä. Ja tämä ei koske ainoastaan HDPn jäseniä. Ja jos nyt mietin sitä, että jos Saksan liittopäivillä on tehty jokin päätös, niin Erdoan ryhtyy toimiin, tai niin kuin nyt juuri kuulin, että valmistellaan kanteita liittopäivien jäseniä vastaan, jotka ovat hyväksyneet tällaisen päätöslauselman, niin tässä Erdogan taistelee jäseniä vastaan, joilla on ilmaisunvapausoikeus. No, jos samoja sääntöjä käytettäisiin täällä, niin kolme neljäsosaa sitten menettäisi koskemattomuutensa. Tässä puhutaan vapaudesta ja oikeudesta hoitaa tehtäviensä. HD EPtä vastaan nostettu kanteita. Siellä on myös, myös Leila Sana, jonka tunnemme hyvin. Hän sai Sakarov-palkinnon juuri siksi, koska hän puolusti oikeuttaan ilmaisun vapauten. Un Ilma Fedeknäs, joka oli kymmenen vuotta edustajana ja nyt seitsemän kannetta on nostettu häntä vastaan. Emme me voi hyväksyä tätä. Tässä on kysymys enemmästä. Jos komissio viittaa siihen, että oikeusjärjestelmään täytyy pystyä luottamaan, mutta yli 3200 tuomaria ja asianajaja on siirretty toisiin tehtäviin. Miten nyt sitten voi luottaa siihen, että kaikki saavat oikeudenmukaisen käsittelyn? Tätä ei voi hyväksyä. Meidän täytyy taistella eurooppalaista vapautta vapauden ja demokratian puolesta. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Valero, kaksi ja puoli minuuttia. Tack, herr talman. Att bli folkvald i Turkiet är inte bara svårt på grund av den höga... Kiitoksia. Jos tulee valituksi parlamenttiin, Turkissa niin ei ole vaikeaa saada 10 prosentin äh, kynnystä täyttyneeksi, mutta se voi olla myöskin vaarallista ja äh, siitä huolimatta kuitenkin on ollut mahdollista saada äh, parlamenttiin näitä ryhmiä viime, viime vaaleissa, mutta vaikka mandaatteja on vähempi ollut viimeisimmissä vaaleissa, niin komission edistysraportti toteaa, että oppositiopuolueita ja mediaa on häiritty ja ilmapiiri on ollut uhanomainen ja väkivaltainen ja myöskin toimistoihin on hyökätty ja PKK ja demokraattinen partio on joutunut, puolue on joutunut tällaisen kohteeksi ja sen takia on tullut mahdolliseksi rankaista jäseniä tällä tavalla ja tämä liittyy rikolliseen toimintaan. Ja kun puhutaan viisumivapaudesta Turkin kohdalla, niin meidän täytyy miettiä sitä, kuinka EU tarkastelu, tarkastelee äh, lehdistön vapautta ja ilmasto, ilmaisun vapautta. Kuinka moni meistä, joka on avoimesti arvostellut presidenttiä, joutuisi samanlaista rangaistuksen kohteeksi kuin kansalaisen, kuinka moni meistä olisi allekirjoittanut tuota vetoomusta? ja kun poistetaan koskemattomuus äh, parlamentin jäsentä, niin niin sama ei kuitenkaan se parlamentin hallituksen jäseniä tai presidentin itse korruptio on yksi asia, joka on asia, joka on olennainen. Ja tässäkin tapauksessa Euroopan parlamentti on omassa kannanotossaan Estonian luettomuutta Euroopan parlamentti on estänyt huolestuneista terrorivastaista laista siksi, että siinä on epämääräisiä määritelmiä terrorismista, kierrosten rikollisuudesta ja propagandasta, mikä tekee mahdottomaksi täsmällisesti määritellä näitä rikoksia. Ja parlamentti valittaa sitä, että oikeudenmukaisuutta vältetään silloin kysymys tietyistä poliitikoista heidän hyväkseen. En, tämä on tapahtunut esimerkiksi korruptioskandaalin jälkeen vuonna 2013 ja presidentti haluaa muuttaa perustuslakisaksi lisävaltia. Hän, hän haluaa tiukentaa terrorismin vastaista lakia ja silloin koskee parlamentin ja akateemisten ammattiharjoittajia, tuomareita, kaikkia vähemmistöjen kuuluvia, kaikkia muita, jotka uskovat demokratian oikeusvaltioperiaatteen ja kaikki, jotka uskovat siihen, että keskustelu on parempaa kuin väkivalta ongelmien ratkaisussa. Nyt laki on nyt hyväksytty ja hänen tulisi hävetä. Domnul Castaldo, un minut. Kiitos. Sitten Castaldo, minuutti. Kiitoksia. Mitä järkeä on äänestää Turkista, kun <clears throat> se kun toimii sillä tavalla, millä se toimii? Se on ää, toiminut oma, omien parlamenttotarikkoidensa kanssa siten kuin se on toiminut. Ja se on halunnut ottaa itse, hallitus on itse halunnut ottaa vallan käsiinsä. Äänestys, joka, on, joka koski Kurdistania, ei auttanut juurikaan. Tila, tilanne on edelleenkin samankaltainen kuin aikaisemmin. Tämä on taas yksi tapaus, yksi esimerkki siitä, kuinka Erdogan nutistaa Euroopan, kuinka me voisimme edes ajatella tämän kaltaisen Turkin jäseneksi ottamista, joka polkee oikeuksia. Se on todellinen vaara demokratialle. Äh, tässä ei ole niinkään osoiteta sormella Erdogania, vaan Euroopan hiljaisuutta. Minut. Kiitos sitten Ferran. Minuutti. Kiitos puhemies. puhemies. Tämä on Erdoganin johtaman valtion uusin voimannäyte. Hän pyrkii tukahduttamaan oman maansa opposition. Tämäkin toimi kohdistuu osittain Eurooppaa vastaan. Turkki uhkaa Eurooppaa. Meidän on kannettava tässä oma vastuumme. Entäpä te, hyvät kollegat, haluatteko te edelleen neuvotella Turkin kanssa? Ajatteletteko te, hyvät kollegat, että Erdoganin diktatuuri sopii hyvin yhteen eurooppalaisten arvojen kanssa? Kiitos. Domnul Sinadinos, un minut 30 de... Kiitos. Sitten Sinadinos, puolitoista minuuttia. Πρόσφατα ο Κούρδος βουλευτής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, en Φερχάτ, δήλωσε με Kiitoksia, puhemies. Kurdiparlamentaarikoista eräs on sanonut, että tämä kurdien käymä sota on verrattavissa kreikkalaisten käymään sotaan. Ja niin kauan kuin kurdit äh, elävät Turkissa, he elävät painostuksen ja, ja uhan alla. Ja tällaisena tilanne tulee säilymään. Moderni Turkki on noin äh, sata vuotta vanha, mutta Kurdistanin alue tai valtio on yli 5000 vuotta vanha. Kurdiparlamentaarikkoihin on kohdistunut valtavasti vakavia uhkauksia. Tämä toiminta pitää nyt saada loppumaan. Kurdiparlamentaarikkoja pyritään panemaan viralta ja panemaan vankilaan. En tiedä, mitä puhemies Schulz tästä ajattelee, mitä virkaa näillä sanktioilla on jos kurdi parlamentaarikkoja tällä tavoin vainotaan? Haluammeko Turkin, jossa parlamentaarikkoja, parlamentaarikkoihin kohdistuu vainoa ja heitä syytetään terroristiteoista? Tämähän on valtio, jossa ei kunnioiteta perusoikeuksia. Meidän tulee selvittää, mitä tässä voidaan tehdä, mitä päätöksiä tehdään. President Erdogan, Presidentti Erdogan polkee kaikki Euroopan perusarvoja jaloin. Se, että poistettiin koskemattomuus suurilta joukolta Euroopan, Turkin parlamentin jäseniä oli isku Euroopan arvojen vastaan jo pitkään, on valitettu, että syntyy hallituskannustelijoita, eh, terrorismin tukijoiksi, heitä on tuomittu pitkiin vankilatuomioihin ja nyt opposition on tarkoitus poistaa Turkin parlamentista. Ja tämä tekee mahdollisuuden uusille vaaleille ja täydentäville vaaleille, jossa AKP tietysti voittaa ne paikat, jotka Erdogan tarvitsee saadakseen peruslakia muuttavan enemmistön ja Turkki muuttamassa presidenttijohtoiseksi diktatuuriksi. Tämä on draama maassa, jossa valitsee nyt pelon ilmapiiri, mutta tämä on myöskin suuri ongelma Euroopan unionille, sillä me tarvitsemme luotettavaa Turkkia naapuriksi, jonka kanssa voimme harjoittaa läheistä yhteistyötä mutta maa ei ole enää luotettava, joten meidän pitää reagoida. Meidän täytyy lopultakin ja lopullisesti lopettaa liittymisneuvottelut, koska Turkin puoli, puolella on selvästi haluaa vain alle tuon kynnyksen. Kiitos, kiitos sitten Andru Laakis, minuutti. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin ilmaista vilpittömät <clears throat> pahoitteluni terrori-iskun perheille, uhrien perheille. Turkin johtaja johtaa Turkkia poliittiselle keskiajalle ja me kaikki ymmärrämme, miten turkkilaiset joutuvat maksamaan siitä päivittäin. Hän syyttää Turkin parlamentaarikkoja terrorismin tukemisesta. Me emme voi vain katsoa vierestä, kun parlamentaarikkoja pannaan tyrmään vain sen vuoksi, että he ovat kurdeja. Kaupunkeja tuhotaan. Hän uhkailee, myös tämä Turkin johtaja uhkailee meitä saksalaisia parlamentaarikkoja. Hän käyttää erittäin halpaa propagandaa keinonaan, joten meidän täytyy lähettää selkeä viesti Turkkiin, että Erdogan estää Turkin pääsemisen Euroopan Kiitos. Kuuntelin hyvin tarkasti teidän viestiänne, hyvä komission jäsen, ja ymmärsin, että olette tilanteesta hyvin huolissanne ja että tarkkailette tilannetta edelleen. Täytyypä sanoa, että minä olen huolissani komission realismin tajusta, mitä todellisuuden tajua sillä on. Komissio ei näytä ymmärtävän sitä, että Erdogan vainoaa mediaa, erotti juuri oman pääministerinsä ja pyrkii tukahduttamaan tietyn kansanosan vapaudet. Kohta mitään oppositiota ei ole jäljellä. 130 parlamentaarikkoa on menettänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa. Nämä ovat ihmisiä, jotka on valittu vaaleilla omaan virkaansa. Me toimimme aika kaksinaamaisesti tässä, kun joudumme tällaisiin tilanteisiin. Ja se on väärin. Hyvä komission jäsen, minä haluaisin tietää, mitä komissio tässä oikein ajattelee. Sanoitte, että seuraatte tilannetta tarkasti, mutta se ei riitä. Minusta toimet tässä ovat aivan riittämättömiä. Miten kauan EUta pidetään tässä panttivankina? Milloin oikein panette vastaan Erdoganille ja sanotte, että ei tämä mikään, EUn ja Turkin välinen sopimus ole mikään avoin shekki, jonka varjolla voi toimia miten tahansa omaa kansaa kohtaan, viedä niiltä vapaud- heiltä vapaudet ja, ja kaiken ihmisyyden. Shaakke minuutti. Mike. Thank you, President. We've seen an... Kiitos puhemies. On komission jäsenvaltiona taustettu sietämätön määrä kompromisseja, joka koskee niitä arvoja, joille EU rakenneteita on heikennetty, jotta Turkki suojelisi meidän rajamme, tai ainakin näin sanotaan. Viisumivapautus on yksi elementti siinä, mikä EUn pitäisi tarjota. Se on mahdollista sitten, jos Turkki täyttää noin 72 kriteeriä, joista se sopii EUn kanssa vuonna 2013. Terveysvasen lainsäädännön väärinkäyttö on ongelma. Terroristaan täytyy torjua ja Turkin parlamentin jäsenen täytyisi ottaa etäisyyttä väkivallan käyttöön, mutta heillä täytyy myös olla mahdollisuus edustaa äänestäjiään demokraattisesti. Se, että poistetaan koskemattomuus joukolta eh, parlamentin jäseniä ei suinkaan edistä tätä prosessia ja se suhteettomasti vaikuttaa HDPn eh, jäseniin. Komission vaatimus siitä, että oikeusvaltiota on avainkysymys. Me EU toimii kansainvälisen lain mukaisesti ja haluaa, että Turkki toimii samoin. Me emme halua lisää kompromisseja, emme maahanmuuttosopimuksen, emmekä terrorilainsäädäntön uudistamisen puitteissa, eikä vain siksi, että EU täytyy pysyä uskottavissa olla ylipäätään johtaja. Kiitos sitten Haji Georgiou minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin ilmaista pahoitteluni surun valitteluni eilisen terroriiskun uhrien ja heidän uhreja ja heidän omaisiaan kohtaan. Tällaisille barbarisille toimille ei ole mitään tekosyytä eikä veroketta. Mutta se, mitä Erdogan, Erdogan itse tekee, se vastaa pommin vaikutuksia. Kurdeja vainotaan, häädetään kodeistaan. Ja tavoitteena on dominoida kurdiväestöä. Euroopan unionin täytyy osoittaa arvokkuutta itseäänkin kohtaan. Meidän täytyy olla arvokkaita itseämme kohtaan. Me emme saa antaa sellaista vaikutusta, että me hyväksyisimme sen, että Turkki ottaa ensin miljoonia pakolaisia ja sen jälkeen käy kauppaa eurooppalaisten kanssa heistä. Turkin presidentin täytyy nyt ymmärtää meidän viestimme, eli se, että se mitä hän tekee, tarkoittaa sitä, että hän tuhoaa suhteensa Euroopan unionin. Thank you. Kiitos. Parlamentaarisen koskemattomuuden poistaminen on suunnattu HDPn edustajia kohtaan ja syyt siihen ovat aivan selvät. Pyritään hiljentämään HDP-puolue ja sen parlamentaarikot. Tämä on täysin epädemokraattista. Se kriminalisoi kokonaisen puolueen, joka edustaa suurta osaa väestöstä ja äänestäjistä. Muutkin äänestävät HDP-puoluetta kuin kurdit. Sitä äänestivät ihmiset, jotka haluavat erilaisen tulevaisuuden turkkilaisille ja Turkille ja jotka kannattavat ihmisoikeuksia ja sananvapautta, joita me yritämme tässä puolustaa. Meidän täytyy tukea näitä ihmisiä on suuri häpeä, että tämä kurdikonflikti on jälleen päässyt leimahtamaan ja on, tämä on myös suuri sääli, sillä Erdogan itse oli etsimässä ratkaisua, mutta nyt ollaan taas lähtöruudussa. Satoja siviilejä on kuollut, taloja pommitetaan, eikä tämä ole mikään tapa taistella terrorismia vastaan päinvastoin. Tämä epäonnistunut rauhanprojekti on valtava menetys EUn ja sen jäsenvaltioiden täytyy reagoida vahvasti. Meidän täytyy kertoa selvästi, mitä arvoja edustamme. Me emme voi olla hiljaa silloin, kun ne, jotka yrittävät sanoa jotakin, kun heidät hiljennetään. Olemme tehneet EUna virheitä menneisyydessä, samoin jäsenvaltiot. Me olemme vahvistaneet itse Erdogania omilla toimillamme. Näitä virheitä ei voi enää toistaa. Tuetaan niitä ihmisiä, jotka puolustavat samoja arvoja kuin meillä on. Sitä saamme aikaan paremman Turkin. Un minut. Kiitos sitten ja minuutti. Puhemies. On sanottu, että hinta pitää maksaa mikä tahansa. Täällä perustettiin oppositio parlamentin jäsenten koskemattomuuden poistaminen toukokuussa, mutta tässä huolimatta me kuitenkin teen sopimuksen tämän herran kanssa pakolaisista ja olemme pitämättä siitä, että demokratia poistaa lupaa miljardeja euroja näistä helpotuksista ja sanomme, että avaamme uusia neuvottelukappaleita vain siksi, että Erdogan ja kumppanit painostavat meitä. Ja kaikki tämä vain siksi, että olemme perästä Rova Merkelin, joka järjettämällä yleisellä kommentillaan johti koko Euroopan katastrofiin pakolaisen osalta. Ja nyt tämän lisäksi Erdogan vielä uhkaa uusilla pakolaisaalloilla ja uhkaa Saksaa eh, Saksassa asuvien turkkilaisten liike, liikekannalle panolla. Ja eh, jos tämä Saksa ei vaikene armeilaisten kanssa minä sanoisin vain, että Euroopan on aika herätä. Korvin Mik. Kiitos sitten Korvin Mikke. Puolitoista minuuttia. Inte. 50 eh, lat temu Bernadetta Devlin została skazana. Kiitoksia kovasti. Muutama vuosi sitten eräs turkkilainen henkilö tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Tästä on jokin aika sitten. Ja 30 vuotta sitten Adolf Hitler nutisti opposition ja saikin eh, välittömästi absoluuttisen enemmistön puolelleen. Erdoganilla on tällä hetkellä enemmistö, joka mahdollistaa sen, että hän voi tehdä mitä hän ikinä haluaa ja hänen takana olevansa puolueet varmasti tulevat myöhemmin katumaan tätä. Nyt kysymys kuuluu, miksi me Euroopan unionissa tuemme Erdogania? Minulla ei ole tähän kuin yksi vastaus. Nämä 30 miljoon, miljardia, jotka Erdogan on mm, saanut, ö, ja, johtavat siihen, että hän edelleenkin haluaa neuvotella eurooppalaisten kanssa. Ö, on myös todettu, että Merkki Merkelin vaikutusvalta on pienempi kuin mikä se voisi olla. Äh, saksalaiset parlamentaarikot ovat syyttäneet Turkkia sen tekosista. Nyt näyttäisi siltä, että Erdogan on uhka koko Euroopalle, koska Turkki voi uhata äh, meitä enemmänkin kuin vain maahanmuuttoasiassa. minuutti. Kiitos Soidrova, minuutti. slova. musím říct, že dnes byl... Komisaari sen Minusta tänään teidän vastauksenne ei ollut riittävä. Minä odotan Euroopan komissiolta selkeää niiden askelten torjumista, joihin Turkin presidentti on ryhtynyt, jotka rajoittavat demokraattista moniarvoisuutta ja demokratiaa maassa. Sanon tämän henkilönä, joka oli sen puolesta, että syntyi sopimus EUn ja Turkin välillä. Minusta tämä on selkeä viesti siitä, että on tu askelia kohti puolusti rauhaa, rauhaa, rauhaa vastaan ja myöskin kurdipuolueita vastaan. Ja myöskin on hänen pahastuttava se reaktio on yhtynyt tasavaltalaispuolueen. Jos Turkki haluaa viisumivapauden, silloin Turkin täytyy täyttää ehdot, kuten oikeusvaltio ja kansalaisoikeuksien kunnioittaminen. Jos näitä ehtoja ei täytä, silloin Euroopan unioni ei voi jatkaa neuvotteluja viisumivapaudesta. Kiitoksia. Teille on sininen kortti Seanilta. Hyväksyttekö sen? Sean, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Rouva edustaja, te todellakin editte esille aivan oikein erittäin vahvan viestin. Olen täysin yhtä mieltä siitä ja huomaan, että täällä salissa muutkin ovat muotoilleet erittäin voimakkaita viestejä, ei pelkästään komissio, vaan myöskin Turkin suuntaan. Mutta on Euroopan unionin jäsenvaltio Unkari, jonka valtionpäämies Orban katsoo seurattavan arvoiseksi esimerkiksi Putinia ja Erdogania. Hän on usean otteeseen sanonut sen, milloin tulee se hetki, milloin tulee se hetki, jolloin teidänkin ryhmänne sanoo tässä asiassa jotakin. Ano, ja tedy odpovím na tuto vaši otázku. Niin, sallikaa minun vastata tähän kysymykseen. Minun mielestäni herra Putin ei ole esimerkki, jota tulisi seurata, eikä heillä Erdogankaan ole sellainen esimerkki, sillä hän rajoittaa kansalaisvapauksia ja rajoittaa demokratiaa. Tässä minun vastaukseni. Kiitos. Sitten Weidenholzer minuutti. Hyvät kollegat, Parlamentaarinen koskemattomuus on arvokasta arvokas asia, joka on olemassa jokaisessa demokratiassa, sen poistaminen on aina poikkeustilanne ja se tapahtuu vain yksittäisissä tapauksissa ja silloin, kun olosuhteet on tarkkaan tutkittu. Se on huolestuttavaa, mitä nyt on tapahtunut näinä aikoina, koska se on luonteeltaan kuin kollektiivinen rangaistus ja rangaistuissa on tunnettuja kasvoja, kuten herra Demirtas, joka vasta äskettäin oli S&D-ryhmän vieraana tai Äh, henkilö, joka on ollut kymmenen vuotta meidän talomme jäsen. Sytykset ovat äh, absurdeja. Kumpaakaan kollegaa ei voida epäillä siitä, mistä heitä syytetään. Me muistamme keskustelut, joissa he yksiselitteisesti puhuivat kurdikysymyksen rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Domnul Charles Tanok. Kiitos sitten Tanok. Puolitoista minuuttia. Kiitos. Kun poliitikoilta viedään parlamentaarinen koskemattomuus, rikostutkinnan ajaksi. Se on yleensä tervetullut asia demokratioissa, kuten tässäkin talossa, mutta valitettavasti tässä tapauksessa tämä koko prosessi on poliittisesti motivoitu. Sillä pyritään heikentämään kurdipuoluetta HDPtä. Presidentti Erdogan pitää HDP-läisiä PKKn edustajina, jotka taistelevat Kaakkois-Turkissa. Erdogan haluaa myös laajat presidentin valtuudet ja sitä heijastaa tämä hänen vastikään valmistunut palatsinsa. Perustuslain muuttamisen ilman kansanäänestystä tarvitaan 360 paikkaa parlamentissa ja siihen Erdogan nyt pyrkii keinoja kaihtamatta. Hän haluaa tukea itselleen myös oman AK-puolueensa ulkopuolelta. Ja tukipuolueen, tuki tälle hänen puolueelleen on nyt heikkenemässä ja siksi hän pyrkii saamaan sopimuksia aikaan muiden ryhmien kanssa hyödyntämällä omaa johtaja-asemaansa ja sen tuomaa valtaa. Demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat nyt Turkissa uhattuina ja tämä on vain viimeisin liike pelissä, jota Erdogan käy, kun hän pyrkii pönkittämään omaa valtaansa ja omaa itsevaltiuttaan. Turkilla on totta kai suuri arvo EUlle hakijamaana ja myös pakolaisvirran tukahduttamisessa ja Syyrian konfliktin ratkaisemisessa, mutta Erdogan on tekemässä maastaan sellaista, joka se oli 20 vuotta sitten. Kiitos sitten Vaiko minuutti. Spostovani, prosessi proti Kiitos. Agresivnih namenov in zarot, vse to je vselej... Niin, kiitoksia puhemies. Äh, Turkissa on tapahtunut syytöksiä, erilaisia salajuonia, vallan keskittymistä. Ja kaikki tämä keskittyy yhden henkilön ympärille. Ja nyt Turkkia kuitenkin pidetään meidän strategisena kumppaninamme. Tällainen parlamentaarisen koskemattomuuden poistaminen on asia, joka meidän täytyy kuitenkin tuomita. Me emme voi hyväksyä Turkkia, joka aiheuttaa enemmän ongelmia alueellaan kuin ratkaisee. Pahin mahdollisuus tässä tilanteessa, tai pahin asia, mihin Erdogan on turvautunut, on se, että hän on hallinnut itselleen jonkinlaisen saneluoikeuden Meidän nyt puheenvuoro keskeytetään. Merci, monsieur le président. Hier, cette juin... Kiitos puhemies. Turkissa Erdogan lähti heti parlamentaari, parlamentaari- parlamenttivaalien jälkeen uudistamaan perustuslakia jossa vaaditaan nyt 360 parlamenttikkoa perustuslain uudistuksen ilman kansanäänestystä. Ja tähän hän pyrkii. Erdogan haluaa nyt tehdä äh, näistä edustajista symbolin, mutta mikä on tämän kehityksen hinta? Hänen hallintonsa on autoritäärinen. Tästä on sanottu jo monia asioita, mutta minusta nyt on menty aivan, aivan uusiin mittasuhteisiin. Turkin presidenttiä eivät näytä kiinnostavan enää enää tietyt demokratiaan liittyvät asiat. Jo 90-luvulla teimme sopimuksia äh, ja siihen aikaan myös kurdipolitiikkoja pantiin vankilaan ja nyt he ovat jälleen samassa tilanteessa. Heidän sananvapautensa on uhattuna ja se on viety. Minä haluaisin tässä vedota hyvin voimakkaasti solidaarisuuteenne. Puhukaa yksittäisinä parlamentaarikkoina turkkilaisille ja pyrkikää käyttämään vahvaa politiikkaa äh, eurooppalaisten arvojen puolesta. Maragall minuutti. Kiitos puhemies. Täsmälleen eilen ensimmäisen kerran historiassa kurdipuolue on saanut siis 30 prosenttia ja nyt se on jatkanut kampanjaa uusissa vaaleissa marraskuussa ja Tämä on sama presidentti Erdogan, joka on arkeuttanut eh, perustuslaki-uudistuksia mahdollisesti sen, että poistaan parlamentaarinen, koska tämä johtaa siihen, että monet eh, kurdiedustajat tulevat päätymään eh, oikeustoimien kohteeksi. Nyt vuosi on siis kulunut ja toivo demokraattisesta uudistuksesta ja rauhanprosessista ja siitä tapahtuisi myönteistä käytöstä Turkissa on johtanut siihen, että on kuitenkin aseellinen konflikti, joka koskee suuria kaupunkeja ja on vaikuttanut poliittiseen elämään. Ja Turkki tänään on tilanteessa, jossa on yhä enemmän itsevaltaisuutta ja pitää vastata tähän reaktioon. On kiireellisesti toimittava demokratian puolesta ja, ja Deus, un minut 30 sekuntia. Epitideios minuutti. Kiitoksia puhemies. Muutama päivä sitten Turkin parlamentissa päätettiin poistaa 138 jäsenen koskemattomuus. 103 heistä oli KDPn jäseniä. He halusivat, että Turkin armeijan operaatiot kaakkoisosassa loppuisivat ja että rauhan neuvottelut alkaisivat. Mutta presidentti Erdogan sanoi, että hän syyttäisi, asettaisi nämä henkilöt syytteeseen terrorismilainsäädännön nojalla. Hän haluaa nämä henkilöt terkientää. Hän haluaa, että puol- heidän, heidän puolueensa menettää kaiken poliittisen vaikutusvallan. Tämä on demokratian vastaista ja se saattaa johtaa väkivallan eskaloitumiseen jo muutenkin jännitteisessä tilanteessa. Mutta kysymys kuuluu, miksi joku on niin vihainen tässä tilanteessa? Miksi joku käyttäytyy tällä tavalla? Aiemmin me olemme kuitenkin hyväksyneet vielä Erdoganin, olemme hyväksyneet Erdoganin kiristyksen, olemme vedonneet häneen, olemme halunneet tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, jotta maahanmuuttovirta saattaa, saattaa satasin aisoihin. Mutta nyt sehän tarkoittaa sitä, että hyväksytään se, mitä Erdogan tekee Kreikan. Hyväksyttä sen, että nämä poliitikot lähetetään vankilaan. Ja hyväksytte senkin, että Erdogan pitää kaikkia eurooppalaisia typeryksinä. Joten kysymykseni kuuluu, jos Erdogan esittäisi teille tämän kysymyksen, mitä vastaisitte? Onko tässä mitään järkeä? Onko rohkeutta? Onko rohkeutta uhata Turkkia neuvotteluiden keskeyttämisellä? Oletteko te valmiit tekemään niin? Kiitos, Tetina minuutti. Damio. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Eurooppa tarvitsee Turkkia ja Turkki tarvitsee Eurooppaa molempien on kunnioitettava tämän pelin sääntöjä ja tällä hetkellä näin ei ole. Turkin perustuslain muutokset, jotka johtavat parlamentaarisen koskemattomuuden poistamiseen suurelta osalta opposition poliitikkoja, on selvästi poliittinen liike. Se on hyvin vakava teko, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla tulevaisuuteen. Turkin viisumivapaus riippuu muun muassa sen lainsäädännöstä ja eräs syy tähän oli, että ainakaan tällä varjolla hallitus ei voisi vainota demokraattisesti valittua oppositiota, mutta turkkilaiset kuitenkin tietävät, että EU on sen tärkein kumppani. Istanbulissa tapahtui eilen väkivallan teko ja se on seurausta hallituksen toimista ja se on Turkin taloudellisia intressejä vastaan. Valenciano, minuutti. Gracias, Kiitos puhemies. Minusta tämä puheenvuoro käydään tämän hirvittävän iskun jälkeen, joka tapahtui eilen Istanbulissa, joten ensimmäistä nyt olla se, että me täytyy muistaa uhreja ja että me olemme tietoisia siitä, että Turkilla on mitä vakavin ongelma, mikä koskee turismia ja turismin torjunta on tärkeää, mutta se ei koskaan saa tapahtua demokratian kustannuksella eikä vapauksien kustannuksella. Tämä on se viesti, joka meidän tällä hetkellä meidän on kaiken tukemin terrorismin torjumiselle, mutta demokratiaa pitää kunnioittaa samoin kuin kansallisvapauksia. Ja uutiset saamme Turkista, mutta me saamme saaneet viime vuoden aikana ole todella huonoja. Se, että ollaan siirtymässä kohti autorista järjestelmää, se on jotakin sellaista, johon liittyy toimittajien vainoamista ja varmastikin sellaisia viestejä, jotka eivät ole kovinkään kunnioittavia kaikkia turkilaisia naisia kohtaan, koska eh, eh, että Erdogan on myöskin ottanut sen että, käyttöön, että hän tällä koskemattomuuden poistamisella selkeästi johtaa siihen, että, että oikeusvaltion tila Turkissa heikkelee Erdogan täytyy palata vuoropuhelun tielle, demokratian tielle ja myöskin rauhanrakentamisen tielle. Ja tuolla tiellä hän voi kohdata Euroopan unionin ystävänä, mutta muuten näin ei tule olemaan. Kiitos. Sitten Henkel Puhemies, niistä 60 islamilaisista maista, joita on. Turkki oli yksi vanhoista, yksistä harvoista, jotka oli matkalla kohti demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja miehen ja naisen tasa-arvon äh, kunnioittamista kohti. Nyt vain Tunisia on se maa, jossa näin on. Kuten jokainen diktaattori, myös Erdogan tarvitsee vihollis, viholliskuvia, ja niitä ovat nyt kurdit, kurdien puolue HDP, sen täytyy kuitenkin selkeämmin ottaa etäisyyttä terrorijärjestöön PKK. HDP, se olisi, ei olisi saanut osallistua PKK itsemurhaiskijän äh, hautajaisiin. Tämä henkilö murhasi monia turkkilaisia ja kurdeja ja HDPn johtaja Demirtas tekee muuten Verdoganin toimet helpoksi, helpoksi sen, että hän voi julistaa tällaisen viholliskuvan ja tätä kautta hän voi luoda diktatuurin, joka ei tapahdu pelkästään kurdien kustannuksella, vaan kaikkien muidenkin turkilaisten. Domnul Krisogonos. Kiitos. Krisogonos minuutti. Toimiautarkiko καθεστώς της Τουρκίας... Semi-autokraattinen regiimi Turkissa on koko ajan loituntumassa parlamentarismista ja siirtymässä kohti diktatuuria. Erdogan ja hänen miehensä pelaavat vihalla, haluavat lujittaa Erdoganin valtaa. Hän järjestää erilaisia vihajuhlia Istanbulin bysantilaisilla muureilla. Hän käyttää vihaa Äh, hän käyttää ottamaanien vihaa kristittyjä armenialaisia kohtaan voidakseen oikeuttaa kansanmurhan noin sata vuotta sitten. Hän kääntyy nyt kurdivähemmistöä vastaan kaakkoisilla alueilla ja ra- rankaisee HDPn meppejä parlamentaarikkoja voidakseen vaientaa opposition. Euroopan unionin täytyy puhua poliittisista ja taloudellisista sanktioista. Lunacek. 7. kesäkuuta on symbolinen päivä. Vain vuosi sitten eilen HDP sai suurimman vaalivoiton 13 prosenttia äänestäjistä pääsi Turkin kansalliskokoukseen ja kurit äänestivät heitä, mutta myöskin monet muut edistykset ja liberaalit, jotka halusivat eurooppalaista Turkia, jotka haluavat poliittista ratkaisua Ankaran ja kurdien välisessä konfliktissa. Joten mikään sattuma, että Erdogan eilen allekirjoitti lain, joka mahdollistaa rikossyytteiden nostamisen niitä 138 parlamentin jäsentä kostaan, joiden koskemattomuus on poistettu epädemokraattisella tavalla. Näyttää siltä, kuin tämä olisi Erdoganin kosto, jolla hän korjaisi viime vuoden vaalituloksen, ja tämä on vakava isku oikeusvaltiolle ja demokratialle Turkissa. Vetoankin komission, että se varmistaisi, että Turkki ei saa mitään oikotietä viisumivapauteen, ja että tämä äskeinen isku oikeusvaltiota vastaan tekee selväksi sen, että ei pidä luottaa Turkkiin, me emme voi luottaa Turkkiin, Turkki ei voi ratkaista niitä ongelmia, joita meillä on pakolaiskysymyksissä ja sodanskriisissä. Kiitos. Sitten on Kefalo Giannis minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin ilmaista osanottoni ja huoleni näistä viimeisimmistä terroriiskuista Istanbulin keskustassa. Ja haluaisin myös ilmaista huolestumiseni ja, ja suruni tästä tilanteesta, sillä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1934 Turkin valtio on nyt sallinut Koranin lukemisen ääneen Hagia Sofiassa Ramadanin aikana. Hagia Sofia on maailman tärkeimpiä monumentteja, se on Unescon suojeluksessa. Me haluamme demokraattisen Turkin. Me haluamme Turkin, joka vakauttaa lähialueitaan ja me haluamme Turkin, joka tarjoaa turvaa ja vaurautta kansalaisilleen. Mutta Turkki etääntynyt demokratiasta. Se luisuu kohti itsevaltaista hallintoa, jossa on islamistisia elementtejä ja se siirtyy kauemmas EUsta. Se on sen johdonvika. Eilen AKP esitti perustuslaillisen tarkistukseen, joka on äärimmäisen huolestuttava teko. Tämä on historiallinen hetki tässä kyseisessä maassa. Tässä selkeästi poljetaan niitä oikeuksia ja arvoja, joita Euroopan unioni haluaa edistää ja ajaa Tämä eh, ehdotus, jonka puolustusministeri eh, ministeri eilen esitti, antaa aivan eh, epäoikeasuhteisen vallan ähm, poliisille ja armeijalle. Ähm, on selvää, että terrorihyökkäyksiä ei voida suvata ja niitä täytyy torjua, mutta nyt Turkki kyllä ottaa takapakkia. Kun ajatellaan Euroopan unionin kanssa tehtävää yhteistyötä, siitä ei voida enää kohta puhua. Baski, un minu... Kiitos, Chambatski, minuutti. Kiitos puhemies. Jälleen kerran Erdoganin johtama Turkki ei kunnioita demokratian periaatteita. Turkilla ei ole mitään sijaa Euroopan unionissa – parlamentaarisen koskemattomuuden poisto 138 parlamentaarikolta on iskudemokratiaa kohtaan. Tämä on puhdistus. Tämä on yritys poistaa kurdeja puolustava puolue parlamentista. Enkä olisi yllättynyt, jos tämä kaikki johtaisi sisällissotaan Turkissa – kun kaikenlaisia iskuja ja hyökkäyksiä on tapahtunut. Minusta meidän pitää pysäyttää Erdogan. Neuvostonin ja komission pitäisi vedota ihmisoikeuslausekkeisiin ja keskeyttää neuvottelut Turkin kanssa. Euroopan unioni puolustaa eurooppalaisia arvoja. Nyt on aika toimia ja todistaa, että Turkki ei voi olla kumppani. Gracias. Kiitos puhemies. Ei ole pelkästään kysymys iskusta 138 edustajaa vastaan, kysymys suorasta iskusta myöskin niitä ihmisiä vastaan, jotka haluavat demokraattista järjestelmää Turkeen. Kabit Zimmer sanoi tämän hyvin selvästi. Erdogan on hyökkäämässä demokratiaa vastaan. Ja tässä salissa täytyy lähettää voimakas viesti, ei pelkästään Erdoganin strategiaa vastaan, vaan myöskin sen näiden edustajien puolesta ja, ja niiden, puolinen, niiden voimien puolesta, jotka pyrkivät avaamaan demokratiakeskustelua maassa. Erdogan ja armeija ovat nyt käyttämässä tilannetta hyväkseen, ja tämä viimeisin vallankaappaus on ollut nyt hallinnollinen. Euroopan komissio on hyvin huolissaan, mutta me tarvitsemme enemmän. Me sopimus Turkin kanssa, se merkitsee sitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot antavat rahaa ja legitimiteettiä Erdoganille, mutta ajattelen pakolaisten tilannetta, jotka ovat juttuneet eh, Turkkiin. Tämä on heidän kannaltaan huono tilanne, sama myöskin Turkki kurdien kanssa kannalta. Minuutti. Kiitos. Sitten Karas minuutti. komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Vaikkakin minä olin vakuuttunut äänestäessäni äh, ja puheessani sen, tämän sopimuksen puolesta, joka Turkilla EUlla on äh, pakolaiskysymyksessä, silti se, mitä on tapahtunut, ei ole hyväksyttävää ja on välttämätöntä, että tämä parlamentti reagoi. Se, että 138 edustajaa yhdellä iskulla, jotta ovat demokraattisia opposition jäseniä, että heiltä viedään heidän parlamentaarinen koskemattomuutensa. Ja kun yhden poliittisen vähemmistön edustajat suljetaan parlamentin ulkopuolelle ja heiltä viedään oikeus tai estetään mahdollisuudet harjoittaa toimintaa edustajana, kun oppositiovoimat äh, pyydetään saattamaan vaikenijoiksi, silloin tämä ei ole yhteensopivaa meidän demokraattisten arvojemme oikeusvaltion periaatteidemme kanssa. Ja silloin on sanottava avoimesti, että Turkki demokratia poliittisesti ja oikeusvaltion kannalta on väärällä tiellä. Tässä ei ole mitään anteeksiantoa. Anna Gomes. Kiitos. Anna Gomes, minuutti. ja na se Kiitoksia, puhemies Istanbulissa on ollut terrorihyökkäyksiä, ne täytyy tuomita. Valitettavasti siellä tapahtuu muutakin ikävää. Se, että 138 parlamentaarikkoa, että heiltä on viety immuniteetti, on väärin. Nämä, tässä on kyse kurdivähemmistöstä, ja Turkin hallitus ja Erdogan hyökkäävät törkeällä tavalla erittäin näkyvästi Kööpenhaminan kriteereitä demokraattisesti valittuja parlamentaarikkoja vastaan. Siellä selkeästi kiristetään, kiistetään realiteetit. Tämä johtaa siihen, että Turkin tulee, Turkki loittonee demokratiasta. Kuitenkin se väittävät, että kyseessä on turvallinen maa. Niin, kiitos, hyvät kollegat. Miten Euroopan parlamentin jäsenet reagoivat siihen, että Turkin parlamentti luopuu omasta vallastaan? Tuomittu turkkilainen toimittaja San Dündar kuvaa maataan Turkissa voi vapaasti tehdä kauppaa ja vapaasti toimia, jos on valmis maksamaan hinnan siitä. Nyt edustajat, ennen kaikkea HDPtä edustavat edustajat, he joutuvat terrorilain pohjalta sellaisen kohtelun kohteeksi, jos heidät tuomitaan vain siksi, että he ovat olleet vaikkapa rauhan mielenosoituksessa. Hyvät näistä herrat, puumisen ja vetomusten aika on ohitse. Nyt on lopetettava vaikeminen, jota EU-komissio ja neuvosto harjoittavat. Nyt on toimittava meidän on parlamenttina kieltäydyttävä antamasta suostumuksemme viisumivapautukselle Turkille. Toisaalta me edustajat Turkissa kuitenkin tarvitsevat myös välittömästi tukea. Saksan liittopäivillä on hanke, parlamentin jäsenet suojelevat parlamentin jäseniä. Hyvät kollegat, meidän pitäisi yhdessä käynnistää samanlainen hanke ja tukea tällä tavoin toivoa demokratiasta Turkissa. Kiitos, Mavrides minuutti. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen, oikeusvaltion periaatteita ja demokratiaa vastaan on rikottu Turkissa jo pitkän aikaa. Nyt keskustelemme uudesta ja vielä pahemmasta asiasta, todistamme tässä hiljaista kansanmurhaa Turkin maakunnissa ja erityisesti kurdimaakunnissa. Siellä tapahtuu sadoittain murhia ja Erdogan on nyt poistamassa häntä vastustavien parlamentaarikkojen parlamentaarista koskemattomuutta. Hän pyrkii poistamaan tämän ainoan oppositiopuolueen toiminnasta. Oppositio ja erityisesti kurdioppositio on reagoinut rauhanomaisesti. Jotkut heistä ja jotkut meistä haluavat osoittaa henkilökohtaista solidaarisuutta kurdi edustajille. Rafa, un minut. Kiitos, Sako Rafa, minuutti. Hyvät kollegat, arvon komissaari, tämän päivän keskustelu äh, vahvistaa sen, mitä olen aiemminkin sanonut. Te olette äh, ylenkatsoneet Turkin traagisia tapa, tapahtumia ähm, rahan ja muiden poliittisten äh, seikkojen vuoksi. Se, että että tässä ollaan hölläkätisiä Erdogania ja Turkin poliittista eliittiä kohtaan, on mahdollistanut sen, että Erdogan on jo voinut, tai voinut kutoa oman verkkonsa. Se, että tur- kurdilaisilta parlamentaarikoilta otettiin immuniteetti pois, on asia, joka on tuomittava. Meidän täytyy vastustaa sitä, että kurdi parlamentaarikot, parlamentaarikot viedään oikeuteen, mutta tämä ei ole ainoa ongelma. Se liittyy moniin muihin ongelmiin ja se vaikuttaa laajempaankin alueeseen. Meidän täytyy tarkistaa EU-politiikkaamme, meidän täytyy jopa, jopa harkita sanktioita. Kiitos sitten Panzeri, puolitoista minuuttia. Grazie Presidente. Dopo la revoca dell'immunità e dopo che la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del partito filocurdo HDP,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 Domnul Papadakis. Kiitos. Papadakis, minuutti. Kiitos. Päätös poistaa koskemattomuus on vain yksi epädemokraattinen liike lisää, ja lopputavoite on antaa enemmän valtaa Erdoganille. Se merkitsee sitä, että HDPn edustajat eivät pelkästään ole vainon uhreja, vaan koko parlamentti on neutralisoitu. Me emme voi katsoa syrjästä ja sanoa, että tämä on ongelma sopimuksellemme Turkin kanssa pakolaiskysymyksissä. Leila Zana oli kymmenen vuotta vankilassa sen, kun häneltä vietiin parlamentaarinen koskemattomuus, ja nyt hän on taas vaarassa. Tämä on selkeä parlamentin jäsenten oikeuksien loukkaus ja lisää jännitettä Turkissa nimenomaan kurdikysymyksen osalta. Ja valitettavasti nämä toistuvat hyökkäykset ilmaisuvapautta vastaan ja ponnistelut vajentaa lehdistö ja lopettaa keskustelu ja jatkuva Kyproksen miehitys osoittavat, että Turkki on hyvin kaukana Euroopan noin arvoista, joihin se haluaisi liittyä. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Meillä on neljä puhujaa. He kaikki saavat puheenvuoron Shore ensimmäisenä. Kiitos. Parlamentti on, ja sen oikeastaan voidaan paljon keskustella, koska on usein edustajia, jotka pyrkivät välttämään vastuuseen asioissa, joilla ei ole mitään tekemistä parlamentin jäsenten tehtävä, mutta Turkissa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään tästä, vaan myös siitä, että selkeästi on tarkoitus tehdä yhden puolueen toiminta mahdottomaksi niin, että kansallisen vähemmistön poliittisten välineiden mahdottomaksi tekeminen. Se, että Turkin johto asettaa kurdien poliittisen johdon lakien ulkopuolelle, se on korvapuusti äh, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja minusta niin tällä täytyy olla seurauksia. Tällä päätöksellä Turkki itse on poistumassa siltä tieltä, joka olisi voinut johtaa Euroopan unioniin. Meidän on tehtävä selväksi se, että Turkki vain yhdessä sillä, että se kunnioittaa kurdivähemmistön oikeuksia, voi olla EU-strateginen kumppani. Muita ratkaisuja ei ole. Eurooppa ei voi olla niin kuin kaikki olisi kunnossa tämän päätöksen jälkeen. Kiitos sitten Caputo. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Nyt kun Turkissa 138 <clears throat> jäseneltä on viety koskemattomuus, mm, he ovat uhassa joutua oikeuden eteen. Meidän täytyy <clears throat> pohtia uudemman kerran, miten oikeuslaitos on puolueeton ja ylipäänsä puolueettomuus ja tasa-arvo toteutuvat. Toimittajat ilman rajoja ovat ilmaiset, Turkki on sellainen maa, jossa toimittajat, yhtä yksi niistä maista, joissa toimittajat joutuvat uhkailun kohteeksi on tärkeää, että nyt otamme uuden lähestymistavan, kun pohdimme Turkki-raporttia tai kertomusta ja pohdimme sen jäsenyyttä. Kiitos sitten Konechna. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Turkin parlamentti on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla viedään koskemattomuus tietyiltä parlamentaarikoilta. Kaikki tietävät, ketä vastaan tämä toimi on suunnattu, eli kurdi puoluetta HDPtä. Haluammeko viisumivapauden todella tällaiselle maalle, joka toimii epädemokraattisesti ja joka käy sotaa kurdeja vastaan ja toisaalta yrittää sotia myös isisiä vastaan? aikooko EU toimia Erdoganin kanssa. Jos aikoo, niin silloin se auttaa ISISiä ja vahingoittaa Turkkia ja kurdeja. On suuri häpeä, että komissio on hiljaa tästä asiasta. Haluamme kaikki kuulla, mitä komissio aikoo tehdä. Komission pitää ottaa tämä asia vakavammin. Jos niin ei käy, niin Turkin kansalaiset ovat entistä pahemmassa asemassa. Kiitos. Kouso Kiitos puhemies. Komission sen sanoi, että komissio on huolissaan. No miksi se ei olisi huolissaan, mutta tosiaan se, että Ankara ei ole kovinkaan huolissaan, siitä te olette huolissanne. Te, jotka olette sopineet äh, pakolaisten massiivisesta palauttamisesta, te ette ole sanoneet kovinkaan paljon siitä, että parlamentin jäseniltä vietiin koskemattomuus, jotka edustavat HDPtä, Turkin vasemmistoa, Sama koskee myöskin tiedustelun sulkemista, sivilialueiden pommittamista kurdialueilla. Tämä hyökkäys on valtion vallankaappaus, joka tapahtuu nimenomaan koostamaan erityisesti kurdiparlamentin jäseniin. Mutta mm, tämä samaan aikaan kuitenkin to, tämä merkitsee sitä, että te edistätte tätä toimintaa sillä, että PKK pidetään terrorijärjestöjen listalla. Domnule komissar. Kiitos. Sitten komission jäsen saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Keskustelu on yksiselitteisesti osoittanut, että me kaikki olemme tilanteessa, jossa meillä on yhteinen näkemys siitä, mitä tulee siihen, miten hyväksymätöntä on se, että on tehty päätös, jolla 138 parlamentin jäsentä kollektiivisesti menetti koskemattomuutensa. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, että se on asia, jota voida hyväksyä ajatellen oikeusvaltion periaatteita. Se täytyy tuomita ja se vastaa kaikkia demokraattisen oikeusvaltion periaatteita. Minä itse olen ollut vuosikausia parlamentaarisen koskemattomuusvaliokunnan jäsen, joten tiedän kyllä mistä puhun. Toiseksi, hyvät naiset ja herrat, haluamme tai emme, ja meidän varmaankin on otettava tietomme se, että Turkki maantieteellisesti on siellä, missä se on. Turkki on Venäjän jälkeen yhdessä Egyptin kanssa se maa, jossa on eniten asukkaita meidän välittömässä naapurustossamme 90 miljoonaa, ja he ovat maantieteellisesti siellä, missä ovat. Ja tästä syystä Euroopan unionin vastuunkantajina meidän täytyy olla tekemissä naapureidemme kanssa ja puhua sellaisista asioista heidän kanssaan, joista on puhuttava. Mitä tulee pakolais- ja maahanmuuttokriisiin, me olemme hyvin intensiivisesti olleet yhteydessä Turkkiin. Ja on myös muita alueita, joilla on vahvistettua yhteistyötä ehdokasmaa Turkin kanssa, jotka ovat olleet välttämättömiä. Ja tästä on syntynyt toimintasuunnitelma, toimintasuunnitelma, joka kattaa lukuisia alueita. Yksi niistä on se, miten tuetaan Turkkia siinä, että se selviää pakolaiskriisistä. Minusta täällä on pitkälti ollut yhteinen näkemys siitä, että maa, joka ottaa vastaan näin paljon pakolaisia, ja sillä, kuten muillakin alueen mailla, on oikeus saada tukea. Toisaalta tässä toimintasuunnitelmassa on myös puhuttu siitä, että liittymisneuvotteluja nopeutettaisiin, että niihin laitettaisiin lisää energiaa ja että, että myöskin edistettäisiin viisumivapautta. Jos minä en ole nyt jäänyt huomiota ja jotakin huomaamatta, niin Turkki aina on pyrkinyt siihen. Turkki on halunnut Euroopan unionin jäseneksi, ei Eurooppa ole halunnut liittyä Turkkiin. Ja Turkki haluaa viisumivapautta turkilaisille, jotka haluavat matkustaa Eurooppaan. Jos tämä on toivomus, niin silloin sitä pitää käsitellä, mutta on ehtoja, ja jos näitä ehtoja ei täytetä, niin silloin ei tapahdu etenemistä. Ja tämä on asioiden tilanne. Kuten monet teistä näen asian samalla tavoin, Turkki, vaikka se toistuvasti on ilmaissut haluavansa tulla Euroopan jäseneksi, liikkuu aivan toiseen suuntaan. Ja minä toivoisinkin, että presidentti Erdoganista lähtien, joka on tärkein henkilö maassa, saataisiin selkeä kannanotto siitä, onko hän vakavissaan vai ei, koska on turha käyttää aikaa hukkaan muuten. Me olemme valmiita, mutta vain eurooppalaisilla ehdoilla. Oikeusvaltion periaate on mistä ei voida neuvotella. Ei ole olemassa mitään kryptistä demokratian vaihtoehtoa. On olemassa yksi yhtenäinen näkemys demokraattisista pelisäännöistä, niin kuin me Euroopassa jäsenvaltioiden sisällä niitä noudatamme. Meidän pitää olla itsetietoisempia, hyvät naiset ja herrat. Eurooppa, te ja minä, meidän ei tarvitse pelätä presidentti Erdogania ja muita. Me kuljemme omaa tietämme, meillä on oma vakaumuksemme, omat periaatteemme ja me olemme kiinnostuneita hyvistä naapurisuhteista, mutta silloin täytyy myös toimia asianmukaisesti ja komission vakaumus ja periaatteet ovat sellaisia, että voit olla varmoja siitä, että missään tapauksessa on, teemme missään kysymyksessä myönnytyksiä, mutta me joudumme kuitenkin käsittelemään asioita naapurin kanssa viime kädessä kysymys on meidän omien kansalaistemme eduista. No- Kiitos komission jäsen. Tähän päättyy tämä keskustelu ja me siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla, eli neuvoston julkilaus.